Good morning everyone. First of all, I would like to wish you a... Hyvää huomenta kaikille. Ensin haluaisin toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. Me olemme tässä nyt jo myöhässä aikataulustamme ja sen vuoksi käynnistämme työn heti. Kohta yksi esityslistassa. Esityslistan hyväksyminen lienee ok. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista. Toinen, viides ja yhdeksäs joulukuuta. Nähtävästi nekin ovat hyväksyttävissä. Ja yksi ylimääräinen kohta esityslistalle on valiokunnan kuuleminen valiokunnan kuuleminen äh, tietystä asiasta. Tulkki pyytää anteeksi. Ähm, sitten äh, meillä on kolme asiaa, joista on saatu aikaan sopimus äh, Liettuan puheenjohtajamaan kanssa, nimittäin pankkien elpymisdirektiivi, pankki, pank, markkinoiden väärinkäyttödirektiivi. Mitä tulee tähän pankkien elpymisdirektiiviin, niin tästä saatiin aikaan sopimus trilogissa 11. joulukuuta 2013. ja teknisistä asioista sovittiin 18. joulukuuta. Se hyväksyttiin 20. joulukuuta Koreperissä. Ja samana iltapäivänä tästä saatiin vahvistava kirje. Koska tätä koskee uusi sääntö 70, meidän täytyy äänestää tästä muodollisesti. Eli kaikki ne, jotka puoltavat, vastaan, tyhjää, hyväksytty. teksti toimitetaan nyt lailliselle yksikölle tarkistettavaksi. Thank you. Sorry for that. Uh, regarding the proceed guarantee is... Mitä tulee tähän uh, takuu järjestelmään. Tästä saatiin 17. joulukuuta trilogissa sopimus ja tekninen työ vietiin päätökseen 19. joulukuuta. Aivan samoin kuin tämä pankin elpymisdirektiivi, tämä hyväksyttiin Koreperissä 20. joulukuuta. Koska parlamentti on vienyt tässä asiassa ensimmäisen käsittelyn päätöksensä, niin tämä tullaan viemään päätökseen varhaisessa toisessa käsittelyssä. Ja tämä valiokunnat äh, saavat äh, tästä valioku, valiokunnat saavat tästä kirjeen siitä, että neuvosto tulee käsittelemään asian ja että tämä asia hyväksyttäisiin täysistunnossa. Ehdotan, että äänestämme myös tästä kättä näyttämällä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Puheenjohtaja kirjoittaa neuvostolle sen mukaisesti, mitä juuri äsken sanoin. Sitten nämä ylimääräiset äh, pyrkimykset saada tämä hyväksytyksi huhtikuun täysiistunnossa. Pankkien pelastusrahastoasia asia tullaan käsittelemään helmikuussa. Tätä, näistä asioista nyt ei tarvitse tällä hetkellä päättää, mutta me seuraamme näitä tarkkaan. Haluaako joku sanoa jotakin näistä asioista? Ei. Mitä tulee markkinoiden manipulointidirektiiviin, nyt äh, näiden sanktio, sanktiot, joita käytetään markkinoiden vääristämisessä. Tästä asiasta saatiin aikaan sopimus trilogissa 10. joulukuuta ja tekninen työ viettiin 17. päivä päätökseen. Tämä kompromissi jaettiin 19. joulukuuta kaikille poliittisille ryhmille ja 20. päivä joulukuuta Kore Per hyväksyi tämän ja lähetti siitä vahvistavan kirjeen. Haluatko sinä Linda sanoa tästä jotain? Very, very brief. Ihan lyhyesti vain luonnollisesti haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Tässä rivit kyllä pysyivät äh, hyvin tiiviinä. Saimme aikaan äh, erittäin hyvän sopimuksen neuvoston kanssa. Virkamiehet tekivät valtavasti työtä, hyvää työtä, huolehtivat siitä, että kaikki oli jatkuvasti ajantasalla ja kunnossa se, että tässä nyt Eurooppa-vaalit ovat äh, lähestymässä ja kun ajatellaan niitä asioita, joita meidän tässä valiokunnassa ja ylipäätään parlamentissa täytyy saada aikaan ja mitä on saatu aikaan, niin tärkeää on se, että meillä on nyt äh, äh, markkinoiden väärinkäytöksiä varten Euroopan laajuiset sanktiot käytössä, jopa myös vähimmäisvankeusrangaistus. Se oli meille libe valiokunnan jäsenille kaikkein keskeisin kysymys ähm, tässä me itse asiassa saimme läpi vähimmäissä rangaistusvaatimuksen. Se on neljä vuotta vankeutta sisäpiirikaupoista ja kahden vuoden vankeus, mitä tulee velallisen epärehellisyyteen. Ja tärkeää, kun ajatellaan koko tätä tavarahoituskriisiä, niin ne henkilöt, jotka työskentelevät äh, rahoitusalalla ovat äh, rikosoikeudellisessa vastuussa toimistaan. Eli tämä on aivan, aivan ensimmäinen äh, kerta, kun näin on. Ja näin on todella nyt siis kaikkialla Euroopan unionissa. Samoin sitten huolimattomuus eh, tai hyvin vakava huolimattomuus eh, voidaan myös, myös nähdä eh, rikoksena. Ja tämä on kyllä kaikki erittäin myönteistä. Meidän kannattaa kyllä vaalikampanjoissamme myös kertoa tästä, että olemme nyt tällaiset rangaistukset todella saaneet voimaan tai saamassa voimaan kaikesta tuesta kollegat. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Kiitos. Mikäli valiokunta ei vastusta, niin ehdottaisin, että me voimme katsoa, että meillä on tässä sopimus kompromissitekstistä, ja tämä sitten esitetään täysistunnon hyväksyttäväksi. Helmikuun ykköseen. Tämä on ihan hyvä, mutta tämä on myös eh, tehotonta. Ja meillä on myös hallinnollisten rangaistusten mahdollisuus. Mitä niille on tapahtunut? Sorry? We already agreed that... No tästähän sovittiin jo heinäkuussa. Se on jo hoidettu. Siis tämä rikosoikeudellinen vastuu ja rangaistukset oli, oli tämä jälkimmäinen osa. Siitä oli hankalampi kovemmat neuvottelut ja tästä tietenkin neuvotteluissa mukana oli vahvistetun yhteistyön kautta myös lipevaliokunta, mutta siis nuo markkinaväärinkäytössä sanktiot ja muut hallinnolliset toimethan hoidettiin jo viime kesänä, eli tämäkin ulottuvuus on jo hoidettu. Nyt kyse on todella näistä havainkysymyksistä, mutta ne, ne, ne hoidettiin jo heinäkuussa, ne mihin te viittasitte. Nyt meillä on täydellinen paketti. Thank you, Arlene. Clear, Jean-Paul? Kiitos. Äh, Jean-Paul? Selvä. Selvä. Seuraava kohta esityslistalla on ilmoitukset. Komissio on hyväksynyt 20. joulukuuta delegoidun säädöksen CRRstä. Ja me saimme tämän sihteeristön 6. Äh, joulukuuta. Tässä delegoidussa säädössä puhutaan oikeudellisista standardeista, joilla määritellään äh, luottoriskit ja luottoriskisopeutukset. Parlamentilla on kuukausi aikaa tarkastella asiaa 20. tammikuuta asti. Ja koskapa tämä saatiin niin myöhäisessä vaiheessa, juuri ennen joulua, niin parlamentilla ei ole ollut mahdollisuutta hoitaa tehtävänsä ja sen vuoksi Ekonin nimissä minä pyydän eh, pidennystä, kuukauden pidennystä tämän asian käsittelyyn artiklan 463 perusteella. Sitten eh, trilogeista MIFI. MIFINistä järjestettiin kolmas eh, trilogi 18. joulukuuta johdannaisista ja kolmansista maista ja markkinajärjestelmistä ja sanktioista. Niistä keskusteltiin tässä trilogissa ja tässä on päästy nyt lähelle sopimusta, mutta meillä on vielä avoimia asioita, joista on keskusteltava. 13. tammikuuta on seuraava trilogi. Mitä tulee tallet, vakuutusten vakuuksille. Tästä saatiin trilogissa 18. joulukuuta aikaan sopimus. Ja trilogissa puhuttiin pankkipalveluista ähm, ja nyt tekninen työ on käynnistetty, jotta tämä saataisiin vietyä päätökseen ja valiokuntaa kuullaan normaalilla tavalla. Mitä tulee kriisin ratkaisun mekanismi oli myös käsiteltävänä. Ja sitten siirrymme kohtiin 5 ja 6 esityslistalla, jossa on kysymys vastuuvapaudesta 2012 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaille. Esittelijä on Sanchez Preseda. Antolin, ole hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt puheenvuoro minulta. Kyseessä on nyt siis lausunto meiltä äh, kontvaliokunnalle Ja vastuuvapauden myöntäminen pankkiviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle vuodelle 2012. Kyseessä on toinen kerta, kun tämänkaltainen mietintö ja lausunto tehdään. Edeltäjä oli Werner Langen, siis vastuuhenkilön. Tämä on nyt hiukan kattavampi toimivuosi ollut näille toimijoille kuin edellinen, koska eh, nyt niiden toiminta vuonna 2012 oli jo täysin käynnissä. Niin kuin hyvin tiedätte, niin Euroopan parlamentilla oli erittäin tärkeä rooli, kun näitä viranomaisia eh, niiden toimintaa suunniteltiin, eh, valmisteltiin ja kun se käynnistettiin. Ja luonnollisesti tässä otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Tilintarkastustuomioistuin on antanut erityiskertomuksen kustakin näistä kolmesta viranomaisesta, niiden äh, vuosittaista tilinpidosta ja siitä, miten äh, ne ovat äh, asiat hoitaneet ylipäätään, että tilinpäätös on laillinen ja asianmukainen 31. joulukuuta 2012 päättyneenä varainhoitovuotena. Tämä on nyt siis lähtökohta. Ja jokaisen viranomaisen kohdalla tuomioistuin on esittänyt huomioita ja ehdottanut toimia, jotka sitten viranomaiset ovat toteuttaneet. Ja tilintarkastustuomioistuin on tämän jälkeen arvioinut, miten viranomaiset vastasivat näihin tilintarkastustuomioistuimen eh, edellisen vuoden kertomuksen huomioihin. Ja mm, 2012 vuoden loppuun mennessä tilintarkastustuomioistuin saattoi todeta, että useissa tapauksissa viranomaiset olivat seuranneet tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, mutta tietyiltä osin vielä oli tehtävää. Mitä tulee Euroopan pankkiviranomaiseen esimerkiksi, niin 2012 eh, sen budjetti oli 20 miljoonaa euroa, josta 8 miljoonaa tulee yhteisön talousarviosta, 12 miljoonaa jäsenvaltioilta ja sitten eh, pien, pieni osa eh, tarkkailija jäsenmailta. Ja tässä luonnollisesti sitten tarkastellaan sitä, miten varoja on käytetty ja tietenkin tässä nyt tarkistusten kautta asia voidaan vielä puuttua, mutta tilintarkastustuomioistuin on todennut, että edelleen on tarvetta parantaa esimerkiksi rekrytointiprosessien läpinäkyvyyttä, samoin tiettyjä turvallisuuskysymyksiä, esimerkiksi tietotekniikka alalla ja sitten tässä vedotaan yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisiin, joiden tulisi antaa vastaavaa tukea EPVlle kuin muutkin jäsenvaltiot ovat tehneet. Sitten mitä tulee tuohon valuuttalisäjälkiviranomaiseen, ja arvopaperimarkkinaviranomaiseen tulkikorjaa sen budjetti oli 15 miljoonaa euroa suunnilleen tuon vuoden 2012 aikana. Ja mitä sitten tulee ehdotettuihin parannuksiin AMVn kohdalla, niin tilintarkastustuomioistuin katsoi, että kirjanpitojärjestelmien hyväksyminen olisi saatettava päätökseen e, ja tietoteknisten hankkeiden sujuvaa kehitystä olisi parannettava. Mutta nämä työt jatkuvat ja sitten kun ajatellaan e, tuota viimeistä viranomaista. Sen budjetti on 20 miljoonaa euroa, josta eh, unionilta tulee 7 miljoonaa loput jäsenvaltioita. Ja tässäkin eh, sitten tilintarkastustuomioistuin on esittänyt eh, tiettyjä parannusehdotuksia ja myös puuttunut siihen, mitkä parannukset jo olivat toteutuneet. Tässä katsotaan, että tiettyjä tietotekniikan alan parannuksia vielä tulee parantaa sekä mm, kirjanpitojärjestelmiä, mutta ei tässä sen suurempia ongelmia ole. Mutta tämän kaksi tärkeää kysymystä tulevaisuutta silmällä pitäen, eli niiden, näiden viranomaisten talousarvio kehitys. Ja tässä vaiheessa kyllä on äh, hyvä todeta, että tässä on tiettyä huolta siitä, että vuoden 2014 talousarvio on aika rajoittava komissio sitten vuotta 2015 äh, silmällä pitäen ei välttämättä ole luvannut lisärahoitusta, mutta näiden viranomaisten työtaakka on todella valtava ja rahoituksen on oltava sen tasolla. Eli todella näiden kaikkien kolmen viranomaisen talous arvio on äärimmäisen tärkeä kysymys jo pelkästään viranomaisten riippumattomuuden takaamiseksi, ja meidän on seurattava tätä talousarviokehitystä hyvin, hyvin tiukasti jotta ne voivat tehtävänsä hoitaa. Kyse on kuitenkin tärkeistä valvontaviranomaisista. Ei voi olla niin, että nämä tärkeät valvontaviranomaiset ovat heikommassa asemassa kuin muut tehtäviä hoitaakseen. Eli meidän on todella huolehdittava Äh, siitä, että niiden rahoitus on kunnossa. Tässä oikeastaan kaikki. Olisi todella mukavaa kuulla kollegoilta äh, saada mielipiteitä huomioita niin, että saamme aikaan äh, hyvän lopputuloksen, joka tyydyttää kaikkia. Kiitos. Antolin. Suuret kiitokset Antolinne ja nyt EPP-ryhmästä puheen vuoron Saarova Kalpels, joka on varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Engedjik meg, hogy először is megköszönjem Kiitos. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää herra Sanchez Presedoa tästä esityksestä, lausunnon esittelystä. Eh, nämä ovat hyvin teknisiä luonteeltaan, mutta kuitenkin hyvin tärkeitä. Nämä nimittäin ovat hyvin tärkeitä viranomaisia ja meidän täytyy suhtautua asioihin vakavasti. Näit, nämä on perustettu 2011 vasta, vasta nämä virastot, mutta niille on annettu hyvin paljon toimivaltaa, sellaista toimivaltaa, joka nimenomaan liittyy tähän meidän valiokuntamme. Olen samaa mieltä kuin tilintarkastustuomioistuin ja nämä korjaustoimetkin hyväksyn, joita sieltä puolelta on vaadittu. Esimerkiksi tämä avoimuus, mitä tulee näihin valintaprosesseihin e, ja näihin muihinkin asioihin. Valvontaviranomaisten ja kaikkien e, näiden virastojen, e, siis nehän ovat vastanneet hyvin ripeästi tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiin ja nyt korjaustoimet ovatkin jo vireillä. Meidän täytyy myöskin puhua näistä budjettikysymyksistä. budjettisuunnittelu ehkä ei ollut täydellistä, mutta sehän on aivan luonnollista, kun on kysymyksessä tällaiset uudet virastot. Meidän täytyy kuitenkin korostaa vielä enemmän hyvää budjetointia. Olen kollegani, kollegani kanssa samaa mieltä ja, ja hänen ehdotuksensa ovat hyvät. Ehkä ei pitäisi puhua erillisestä budjettikohdasta, mutta ehkä pitäisi että jonkinlaisesta budjetin alakohdasta näiden virastojen kohdalla – joka sitten helpottaisi tätä budjettikysymyksen käsittelyä. No sitten tämä valvontaviranomainen. Olen sitä mieltä, että on eh, melko vaarallista, että IT-järjestelmä on ulkoistettu kolmannelle eh, osapuolelle, varsinkin tässä tapauksessa, kun se tuli hyvin kalliiksi. rekrytointiprosessi on myös asia, jota täytyy vielä tarkastella tämän viranomaisen puolelta. Kritiikki ei ollut niin kovin jyrkkää, mutta minun kannaltani ja parlamentin kannalta kuitenkin on toimittu hyvin. Meidän esittelijämme tai valmistelijämme puhui myöskin näistä inhimillisistä resursseista. Meidän täytyisi varmaankin henkilöstön tehokkuutta parantaa ennen kuin käydään palkkaamaan uutta henkilöstöä. Se olisi varmasti järkevämpää tässä vaiheessa. Eli meidän pitäisi todellakin miettiä näitä työtehtäviä jakoa ennen kuin käydään lisäämään henkilöstön määrää. Se, mitä myös haluaisin korostaa, on, että meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä viranomaistahot saavat tarpeeksi budjettivaroja, jotta ne pystyvät toimimaan. Kaiken kaikkiaan Tämä on varmaan sellainen asia, joka, johon kyllä kompromisseja sitten löytyy. Muchas gracias. Kiitos oikein paljon, rouva Galpelts. Sitten äh, liberaalien nimissä rouva Jensen. Äh, Tack till herr Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos herra Presedalle tästä tästä selvityksestä, jossa hän on selvittänyt kolmen viranomaisen asemaa. Minä olen hyvin paljon samoilla linjoilla ja minun mielestäni hän on ottanut kaikkein tärkeimmät kohdat huomioon tässä lausunnossaan e, näissä e, e, tarkistuksissa. Eli jos tässä jotain pitää tehdä, niin se on vain tällaisia pieniä tarkennuksia. Mikä on hyvin tärkeä viesti tässä on, on tässä kohdassa 20, kun, mikä hän on maininnutkin, ja on kysymyksessä äh, rahoitus. Tämä, tämä rahoitushan tulee sekä EUn budjetista että kansallisista budjeteista. Tämä on äh, paras tapa toimia. Tässä nyt sitten tietenkin syntyy ongelma tästä riippumattomuudesta ja meidän täytyy valiokunnassa miettiä sitä, että nimenomaan tässä pitäisi olla rahoitus vain yhdestä budjetista. Tai sitten se pitäisi tulla Euroopan unionilta tai sitten sen pitäisi tulla sektorilta. Siellä on pankkeja ja muita, muita tällaisia finanssilaitoksia, jotka voisivat tämän budjetin rahoittaa. Tässä e, pitäisi syntyä riippumattomuutta kansalliseen tahoon nähden ja tämä saattaa myöskin aiheuttaa käytännön ongelmia. Onhan täällä paljon maita, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa omaa osuuttaan. Ja sitten tietysti on inhimillistä, että jos e, e, maksetaan maksetaan suuria summia, niin niin silloinhan pitäisi myöskin saada näitä maksuja neljä kertaa vuodessa. Mutta tässähän on mahdottoman paljon tätä byrokratiaa, kun jäsenvaltioita on 28. Ja se onkin syy, miksi meidän täytyy jälleen mainita tänä, tämä, e, eikä ei voida sanoa liian usein, että tämä on huono tapa toimia. Miten Kiikoldin Raportin tulee, niin meidän täytyy tässä valiokunnan puolelta vaatia, että me vielä tarkastelemme asioita ja löydämme tähän ratkaisun. Kun meillä on budjetti 2014, me olemme taistelleet tämän budjetin puolesta ja me olemme myöskin pyrkineet siihen, että me katsoisimme eteenpäin sillä tavalla, että näillä virastoilla olisi omia varoja jatkossa on se aivan selvää, että jos äh, rahoitus tulee finanssisektorilta, niin täytyyhän siinä olla selvästi sitten valvonta-asiat järjestetty kuntoon ja sillä tavalla, että tämä viranomainen toimii tehokkaasti. Samalla voin sanoa, että äh, tässä on tehty oikein hyvää työtä, tässä on hyvä esitys edessämme. Ja me voimme tätä tukea kaikkea sitä, mitä hän on esittänyt. Gracias, señora. Suuret kiitokset, Rova Jensen. Nyt seuraavaksi tohtori Hans-Peter Martin. Ja, uh, muchas gracias, señor. Kiitos. Olen ollut budjetin valvontavaliokunnan jäsenenä vuosia jo, ja sen vuoksi minulla on muutama huomio liittyen vastuuvapauden myöntämiseen. Me totesimme viime vuonna, muistaakseni kollega Langenin toimesta, että kustannusrakenteissa on ollut ongelmia liittyen maksuihin. esimerkiksi liittyen Lontoon tilojen vuokraukseen. Haluaisin tietää, mitä tälle on tapahtunut, onko sillä huomautuksella ollut mitään seurauksia. Toisekseen toinen kysymys liittyen muihin vastuuvapauksiin. Muissa vastuuvapauden myöntämisissä EU-toimielinten kohdalla on katsottu automaattisesti näitä käännöskustannuksia talossa tehtäviä käännöskustannuksia ja käännökset, käännöskustannukset Luxemburgissa ovat 341 euroa per sivu ja vertasin sitä normaaleihin markkinoihin, jossa on laadukkaita hyviä käännöksiä tällaisista salaisistakin asiakirjoista, niin hinta on 100 euroa sivu. Ja minusta tällaisia no, epäkohtia löytyy myös muista EU-toimielimistä. Kysymykseni esittelijälle, onko tarkoitus tarkastella näitä toimielimiä ja viitata myös näihin ongelmiin, koska tässä on kysymys useista miljoonista euroista. Muchas gracias, doctor Martin. No- Kiitokset, tohtori Martin. Ja nyt Rova Lyling, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tämän tekstin laatijaa olen kuitenkin vähän epäileväinen näiden ajatusten suhteen, joita täällä esitetään kohdassa kaksi. Täällä sanotaan, että nämä tahot ovat keskeisessä asemassa, kun talous pyritään saamaan käyntiin. Minun mielestäni pitäisi sanoa, että nämä virastot myötä vaikuttavat finanssimarkkinoiden vakauteen – ja myöskin talouskasvuun ja sitä kautta sitten työllisyyteen. Ei voida sanoa, että näiden instanssien rooli olisi järjestää tai panna käyntiin tämä talouselämä, joten minun mielestäni tässä pitäisi olla pikkusen tarkempi näiden ilmaisujen kanssa. No sitten mitä budjettiin tulee, hyvin vaikea kysymys. Minunkin mielestäni virastojen rahoituksen pitäisi tulla Euroopasta ja Euroopan unionin budjetista. Ei, nimenomaan ei Euroopan komission budjetista. Mitä sitten tulee omiin varoihin? Giegoldin mietinnössä sanottiin tästä asiasta jotain. Minä en eh, ole vielä eh, siihen perehtynyt, siis herra Giegoldin kompromissi eh, ehdotuksiin. Mutta kuitenkin on tärkeää, että valiokuntamme sanoo Giegoldin mietinnössä jotain muuta kuin mitä tässä lausunnossa todetaan näistä omista varoista. Täällähän on puhuttu omista varoista ja se tarkoittaa, että ei ole kysymys pankkirahoituksesta, mutta tässäkin pitää sitten välttää päällekkäisyyttä. Jo kansallisesti pankit, joita valvotaan, niin silloinhan pankit rahoittavat tätä itse ainakin minun maassani eikä pidä toimia sillä tavalla, että rahoitusta tulee kahteen kertaan. Tällaista päällekkäisyyttä pitäisi välttää tässä rahaliitossa. Minun mielestäni on myös paikallaan tarkastaa se, että ne varat, jotka on annettu henkilöstölle budjetissa, ovatko ne riittävät. Ei voida sanoa, että pitäisi lisätä näitä henkilöstön kodistettu ja budjettivaroja, mutta pitäisi vain sanoa, että niiden varojen täytyy olla riittävät ja niitä täytyy sitten lisätä siinä kohdin, missä tarvetta on. Tarkistuksia tähän suuntaan tulen tekemään ja muitakin kommentteja annan myöhemmin. Oikein suuret kiitokset Rouva Lyling. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin herra Sanchez Presedo saa vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista, joita kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti. Ehkä voisin nyt vastata joihinkin huomioihin. Mitä näihin määritelmiin tulee, niin aivan totta on, että EPVn ja Evlevin tärkein asia on huolehtia siitä, että pankki ja arvopaperia vakuutustoiminta mm, toimivat valvotusti. Ja luonnollisesti tämä kaikki on tärkeää työlle talouden elpymisen puolesta. Tämä liittyy koko Euroopan strategiaan. Ja jotta päästään Euroopan yhteisiin tavoitteisiin, on äärimmäisen tärkeää, että nämä viranomaiset äh, saavat hoidettua tehtävänsä tavoitteiden mukaisesti. Eli valvontatehtävä on niiden äh, ydinala ja tietenkin äh, on huolehdittava sitten siitä, että Euroopan unionin prioriteetit toteutuvat. Tässä lisäksi arvioidaan resurssisuunnittelua ja hallintoa. Tämä tietenkin kiinnostaa meitä kaikkia. Hyvä hallinto, läpinäkyvä hallinto, läpinäkyvä toiminta. Ja tietenkin kaikki tar- tarkistukset, jotka ää, tätä tekstiä tältä osin pyrkivät vahvistamaan, ovat äärimmäisen tervetulleita. Minä keskityin tässä omassa työssäni nyt vain siihen tehtävänantoon, joka minulle annettiin, eli vuoden 2012 vastuuvapauteen ja niihin puutteisiin, joita tilintarkastustuomioistuin oli tämän vuoden 2012 osalta nostanut esiin minä siis, ja tietenkin nämä siihen oliko aiemmat huomiot otettu huomioon ja tehty korjaukset, mutta minä en keskittynyt muihin toimiin. Tietenkin, jos teillä on lisätietoja todella vastuuvapauteen liittyen juuri vuoden 2012 osalta, niin nämä huomionne ovat erittäin tervetulleita. Nythän nämä viranomaiset ovat vakauttamassa toimintaansa. Tiettyä kehitystä tietenkin vielä tarvitaan ja minun mielestäni on oikein oikein järkevää, että tämä voimavarakysymys kysymys hoidetaan. Ja että tietenkin otetaan huomioon äh, meidän äh, kantamme, tämän valiokunnan kanta, joka jatkuvasti on ollut muuttumaton. Joten äh, suuret kiitokset kaikille puheenvuoroista. Nyt jään odottelemaan teidän tarkistuksianne ja pyrimme varmasti samaan aikaan hyvän lopputekstin, jonka koko valiokunta voi hyväksyä. Kiitoksia. Suuret kiitokset Anto Linne. Muistuttaisin vielä, että määräaika tarkistusta jättämiselle on 22. tammikuuta kello 12 keskipäivällä. Me keskustelemme sitten 13. helmikuuta näistä tarkistuksista ja toimitamme Ekon valiokunnassa 22. äänestyksen ja 18. maaliskuuta toimitetaan sitten täysistuntoäänestys. Ja näin voimmekin siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaamme, joka on kohta seitsemän. EUn yhteistyösopimukset kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta tulevat toimet. Ja esittelijämmehän on herra äh, George äh, Kutas. Olkaa hyvä. Thank you, thank you Pablo. Since it's the first time, let me wish... Koska tässä nyt on vuosi alkanut, haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää uutta vuotta ja hyvää tulevaa, siis 2014. Mitä tulee tähän itse asiaan, minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita niistä tarkistuksista, joita he ovat minulle tähän tehneet tekstin parantamiseksi. Eilen meillä oli varjoesittelijöiden kokous ja sen perusteella mm, ei näytä siltä, että tarkistusten kannalta olisi mitään ongelmia. Varmaankin suuri enemmistö niiden taakse on saatavissa. Kaikkein tärkein asia keskusteltavaksi nyt on aikataulu. Meillä on hyvin vähän aikaa. Ja mielestäni E, meidän olisi syytä saada tämä sopimus, e, nämä sopimukset e, valmiiksi. Minä olen ajatellut, että tämä tulisi helmikuun ensimmäiseen täysistuntoon. Ja minä toivon, että siihen mennessä sveitsiläinen osapuoli suostuu tähän aikatauluun. Minun ehdotukseni kuitenkin on eh, sellainen, että eh, Ekon valiokunta eh, äänestäisi asiasta tammikuussa ja olisimme sitten täysistunnon osalta valmiina aivan koska vaan silloin, kun täysistunnon esityslistalle tämä mahtuu. Eli kaikki nämä tekstit ja myöskin päätöslauselmaesitys. esitys. Nyt minä haluaisin tietää, mitä mieltä kollegat ovat tästä näistä ehdotuksistani. Ja haluaisin myöskin tietää, mitä mieltä kollegat ovat näistä tarkistuksista. Sitten voidaan tehdä pieniä muutoksia, jos tarpeen. Kiitos. Kiitokset herra Kutas. Ja nyt EPP-ryhmän nimissä Ferberin puolesta, varjostajana puolesta puhuu herra Gozes. Eh, Markus Ferber, eh, eh, Markus Vermeer ei ole voinut tänään tulla paikalle ja hän pyysi, että minä puhuisin hänen puolestaan. Ja minulla on täällä muutama muistiinpannoja, jotka hän antoi. Ensin minä haluan kiittää esittelijä tästä hyvästä tekstistä ja mielestäni tämä keskustelu, jota on tähän mennessä käyty, osoittaa, ettei suuria poliittisia erimielisyyksiä ole, eli olemme pääsemässä varmaankin hyvään lopputulokseen. EPP tukee yhteistyötä unionin ja Sveitsin välillä, koska tällä tavalla me voimme kilpailupolitiikan alalla edistyä Euroopan ja Sveitsin välisessä yhteistyössä. Tämä yhteistyösopimus saattaisi avata tietä muille sopimuksille, joten EPP on hyvin vankasti tämän tukena. Ja näin ollen me hyväksymme nämä kompromissitarkistukset, joita esittelijä on tästä tehnyt, mutta kuitenkin täällä on kaksi tarkistusta, jossa me emme voi olla samaa mieltä. Toinen on verotuksen harmonisointi, joka ei ole tämän mietinnön toimivaltaan kuuluva. Mitä sitten tulee aikatauluun, me toivomme myöskin, että kaikki sujuisi nopeasti ja että päätöslauselma hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Ja kun meillä äh, nyt äh, sitten edistytään, niin tässähän Hän on pyytänyt äh, suuria muutoksia ja ne saattavat tulla sitten parlamenttiin ja ne esitetään suullisena tarkistuksena. Minä uskon kuitenkin, että tässä, tai toivon, että pysymme tässä aikataulussa ja että asia etenee. Kiitos. Uh. Kiitokset äh, paljon teille, herra Gozes. Ja nyt äh, puheenvuoron saa liberaaliryhmän edustaja. Ei ketään, ei. Eli kukaan ei käytä liberaalien puheenvuoroa. Sitten vihreistä varjoesittelijä on herra Lambert, mutta herra Besettää äh, puhuvana puolesta. Olkaa hyvä. Oui, je prends, je prends la parole euh, à la, à la... Kiitos. Minä puhun Philip Lambertin puolesta. Hän on pahoilla, että hän päässyt tähän kokoukseen tänä aamuna. Aivan muutamalla sanalla minä haluaisin kertoa, että meidän ryhmämme tukee sitä menettelytapaa, jota esittelijä on esittänyt. Ja myöskin nämä kompromissiehdotukset, jotka on toimitettu, ovat hyväksyttäviä. Ja myöskin sitten nämä tarkistukset, joita varjoesittelijöiden piirissä on tehty. Mutta tässä on pieni poliittinen varauma kuitenkin. Ja se liittyy näihin poliittisiin painopistealueisiin. Meidän mielestämme on harmillista, että tämä mm, mm, reilen kilpailu verotussektorilla, sitä ei ole otettu mitenkään huomioon. Ja myöskin sitten mm, kilpailupääosaston, joka on puuttunut tiettyihin Luxemburgin, Alankomaiden ja Irlannin verotuskysymyksiin, niin niissä on pieniä ongelmia. Me tiedämme, että tämä eh, kilpailun vääristelmä tai tämä ei pysähdy mitenkään rajoille. Joka tapauksessa meidän mielestämme olisi ollut hyvä, jos tämä vääristynyt verokilpailu olisi jollakin tavalla mukana tässä tekstissä. Muilta osin me tuemme ehdotusta. Merci beaucoup. Suuret kiitokset teille, herra Beset, ja nyt puheenvuoron saa ei, siellä ei ole muita paikalla. Ja Kluuttakaan ei ole paikalla. Joten jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin komissio saa puheenvuoron. Niin halutessaan. Pois nada. No ei sitten. Ai, voi suottahan anteeksi. Tietenkin esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Thank you, thank you Pablo. Just to, to reply to Mr. Besset because he... Haluaisin äh, vastata äh, herra Besetille. Minä tuen äh, näitä tarkistuksia fiskaalisuudesta, mutta ongelma on se, että tilanne on nyt se, että tämä ei ole se asia, mitä me käsittelemme. te, tässä puhumme eri, me puhumme tässä kilpailusta, eli tämä teidän asianne liittyy johonkin muuhun. Ja yrittäisin nyt pysyä tässä aiheessa kiinni. Mutta en siis millään muotoa vastusta eh, herra Lambertsin eh, tarkistuksia. Yes. Gracias, señor. Kiitokset, eh, herra Kutas. Rouva Lili. Aivan lyhyesti, että meidän täytyy muistaa, ettei pidä hyökätä jäsenmaiden kimppuun verotusjärjestelmien perusteella. Tämän kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin. Min, niin, kyllä sinne Luxemburgiin saa tulla asumaan ja katsomaan, onko se veroparatiisi, eihän se niin ole. Tämä epäreilu kilpailu ja terve kilpailu, niin sen täytyy tietysti toimia myös verotusalalla. Mutta e, kyllähän kaikkeen voi soveltaa kaikkeen, mutta ei se nyt tässä mietinnössä ole, e, ole se paikka, missä nyt sitten ryhdytään tähän kilpailuasiaan säätöä tuomaan, koska kyllä tässä ei toimivaltuuksia ei kerta kaikkiaan ole tällä alalla meillä. Mitä tulee kilpailuun, naisten asian valiokuntaa, jos se olisi tässä, niin silloin puhuttaisiin abortista. Eli täällä parlamentissa puhutaan aina kaikesta, mutta näin, näin on. Muchísimas. Lämpimät kiitokset teille, rouva Lylin huomioistanne. Ja nyt voimmekin vielä ilmoittaa teille, että tämä valiokuntamme äänestää 20. tammikuuta ja täysistuntoäänestys toimitetaan helmikuun jälkimmäisessä täysistunnossa. Siirrytään esityslistalla eteenpäin. Esityslistan kohtaan kahdeksan eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot. Tämä keskustelu on itse asiassa lykätty myöhempään ajankohtaan, joten nyt teoriassa siirtyisimme esityslistan kohtaan yhdeksän, jossa tarkoitus on keskustella herra Klintsin EU-talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä mietinnön tarkistuksista. Odottelemme tässä hänen saapumistaan hetken, keskeytämme muutamaksi minuutiksi, odottelemme tässä hetken esittelijäämme Wolf Klintsia. Eh, retomamos la reunión con la... Ja me jatkammekin nyt sitten mietintöä. Keskustelemme EUn talouden rahoittamisesta pitkällä aikavälillä ja äh, tarkistuksista tähän mietintöluonnokseen. Esittelijä Klintz on paikalla, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Kollege, äh, für die Erteilung des Wortes. Ich sehe, dass äh, ja auch der ein oder Kiitos äh, puheenjohtaja. Täällä ei kovin paljon väkeä ole paikalla, ei ole vielä varjoesittelijöitäkään. Me olemme tässä hieman etuajassa. Tässä on menty valtavaa vauhtia eteenpäin esityslistalla. Kaiken kaikkiaan tähän on esitetty yli 150 tarkistusta, mutta kun olen nämä tarkistukset käynyt lävitse, niin voin sanoa, että ne ovat hyvin pitkälti samansuuntaisia. Joten äh, siltä osin ryhdyn tässä optimistisesti keskusteluun varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kanssa ja uskon, että ensi viikolla jo voimme tehdä kompromissitarkistuksia kom- varjoesittelijöiden kanssa ja että me löydämme yhteisen pohjan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että pitkän aikavälin rahoittaminen on talous, Euroopan unionin talouspolitiikan ytimessä ja sen täytyy myös olla sitä tulevina vuosina. Pitkän aikavälin rahoitus on perusta sille, että voidaan toimeenpanna tärkeitä tehtäviä, varsinkin infrastruktuurin, tutkimuksen ja kehityksen alalla, jotka ovat myös perusedellytyksiä sille, että Euroopan unionin kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja myös parantaa. Joten siltä osin tämä aihe on hyvin keskeinen ja sen täytyy olla hyvin keskeinen tulevina vuosina. Me olemme tottuneet Euroopassa siihen, että kaikenlainen rahoitus, myös pitkän aikavälin rahoitus liittyy investointiin, investointeihin ja pankkisektoriin. Toisin kuin USAssa, niin meillä tämä leimaa koko sektoria hyvin pitkälti. No, rahoituskriisin, talouskriisin seurauksena ja kaikkien näiden haasteiden seurauksena, mitä pankeille on syntynyt, samoin kuin nämä erilaiset säätelytoimet, jotka ovat vaikeuttaneet pankkien luotonantoa, samoin kuin myös velkatilanteen puutteet eh, useimmissa unionin jäsenvaltioissa, niin tämä perinteinen rahoitus pankkisektorin kautta ei tulevaisuudessa enää riitä. Meidän on löydettävä uusia teitä, uusia keinoja, jotta voimme varmistaa sen, että eh, meillä on pitkällä aikavälillä myös rahoitusta. Vain pitkällä, pitkän aikavälin rahoituksella tällaisissa perusprojekteissa tulee olemaan mahdollista nostaa eh, Eurooppa takaisin järkevään kasvuvauhtiin ja sitä kautta sitten luoda työpaikkoja ja varmistaa näitä työpaikkoja. Voimme myös todeta, että Euroopassa on kohtuullisen heikko valmius eh, riskeihin ja sen vuoksi koko rahoitussektori ei ehkäpä ole niin vahva kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Ja tässä meidän täytyy jotakin tehdä tulevina vuosina niin, että voisimme parantaa valmiutta rahoitusmarkkinoilla. Sitten muutama konkreettinen asia liittyen näihin esitettyihin tarkistuksiin ja kollegoiden ehdotuksiin. Lähes äh, kaikki, äh, jotka ovat esittäneet äh, tarkistuksia, puhuvat PK-yrityksistä. Ja on selvää, että kaikki ovat miettineet sitä, millä tavalla voitaisiin saada PK-yritykset helpommin ja vähemmän byrokraattisesti tilanteessa, että ne saisivat sitä rahoitusta, mitä he tarvitsevat, jotta ne voivat toteuttaa projektinsa ja sitä kautta hyödyntämään kasvupotentiaaliaan. Tämä on kollegolta hyvä asia ja pyrimme kompromissitarkistuksissa todellakin huomioimaan pk-yritysten tarveet. Sitten toinen asia, Euroopassa esimerkiksi on stigmatisoitunut esimerkiksi subprime-korko USAssa on vaikuttanut Eurooppaan, mutta meidän täytyy nyt varoa sitä, että emme heitä tässä lasta pesuveden mukana, vaan että luottoluokituslaitoksetkin ovat toimineet eh, ehkäpä hieman epäilyttävällä tavalla. Minusta on eh, tärkeää, että me eh, huolehdimme siitä, että että Eurooppa meidän täytyy huolehtia siitä, että arvopaperistaminen Euroopassa tapahtuu tasapainoisella tavalla. Ja meidän täytyy pyrkiä myös siihen, että laadullisesti arvopaperistaminen olisi hyvää ja vakaata ja että komissio yhdessä EKPn kanssa toimisi ja että yhdessä voitaisiin löytää jonkinnäköinen yhteinen määritelmä. Ja vielä viimeinen asia liittyy verotukseen. hän ovat jäsenvaltioiden toimivaltuuksia, eikä tämä tule kovinkaan nopeasti muuttumaan, emmekä välttämättä edes haluakaan, että se muuttuu. Mutta kuitenkin verotuksella on tietenkin merkitys, merkitystä sille, miten esimerkiksi yksityiset pitkällä aikavälillä antavat rahoitusta käyttöön. Saksalainen suuri vakuutusyhtiö Allianz päätti Norjassa tehdä suuren investoinnin infrastruktuuriprojektiin. Ja se teki sen tie, sillä ehdolla, että tätä investointia käsiteltiin verotuksellisesti tietyllä tavalla. Ja kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä suuri investointi oli tehty, niin koko veroperustelu muuttui. Eli jos tämä veromuutos olisi tiedetty jo kaksi vuotta aikaisemmin, niin silloin tämä vakuutusyhtiö ei olisi tehnyt tätä investointia. Eli meidän täytyy tässä olla varovaisia. Me tarvitsemme luotettavia verotuksellisia puitteita, jotka ovat avoimet ja seurattavat ja jotka ovat äh, sitten voimassa pitemmän aikavälin, koska me puhumme tässä nimenomaan pitkän aikavälin äh, investoinneista ja silloinhan on hyvin ratkaisevaa se, että että kun on kysymys pitkän aikavälin rahoituksesta ja investoinnista, että lyhyellä aikavälillä sitten kaikki äh, edellytykset ja puitteet muuttuvat. Tärkeintä on se, että tässä ei tule päällekkäistä verotusta, eli verotetaan yhdessä, kahdessa tai jopa useammassa maassa. Eikä liioin voi pidä olla mahdollista, että tulee kaksinkertainen ei-verottaminen. Me haluamme toki, että jäsenvaltiot voivat kantaa ne verot, jotka niille kuuluvat, eikä lähdetä minkään näköiseen verooptimointiin tai manipulointiin niin, että sitten ei maksetakaan missään jäsenvaltiossa veroja. Eli tämä nyt alustukseksi ja nyt odotan mielenkiinnolla kollegoiden kommentteja. Ja ensi viikolla me sitten keskustelemme, jäsenval- äh, keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa ja laadimme sitten pohjaa lopulliselle mietinnölle. en nombre del PPE, Suuret kiitokset, herra Klints. Äh, koordinaattori Gosessa on nyt EPP-ryhmästä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä äh, olen tässä nyt jo kolmantena henkilönä tänään. Eli äh, Fredo Palon, äh, äh hän ei päässyt paikalle, hän tuli viime hetken este ja näinpä sitten minä Eh, esitän eh, hänen kaksi viestiään. Ensimmäinen niistä on kiitos esittelijälle tästä työstä. Ja toinen näistä viesteistä on se, että hän on mietinnön eh, linjan takana ja myöskin tarkistusten takana. Eli tässä ei ole mitään merkittävää sano, sanottavaa. Hän osallistuu varjoesittelijöiden kokoukseen, joka on suunnitteilla. Kiitos. Suuret kiitokset herra Goses ja nyt demareista. Kutas on saanut tehtävän Jan Jokilta. Kiitoksia. Minä olen tosiaan laajemmin edustajana täällä tänään. Voin kertoa hänen kannoistaan näihin tarkistuksiin liittyen. Ensinnäkin meidän varjoesittelijämme haluaa vielä kerran onnitella esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka luo erinomaisen pohjan työllemme. Hän on tehnyt koko joukon tarkistuksia, pyrkinyt niiden kautta ottamaan paremmin huomioon pitkäaikaisessa sijoittajan tilanteen ja tasapainottamaan tältä osin mietintöä. Tässä mm Puhutaan tietenkin verotuksellisesta ja e, muusta ennakoinnista, joka on hyvin tärkeää sijoittajille, jotta heidät voidaan saada mukaan talouden rahoittamiseen. Kun ajatellaan pankkeja ja muita rahoituslaitoksia, niillä pitäisi varmasti EU-tasolla e myös olla merkittävämpi rooli rahoituksen keräämisessä. Ja kun ajatellaan tarkistusta 73, senhän ottaa tässä huomioon. Ja sitten PK-yrityksetkin tulisi hänen mielestään entistä vahvemmin ottaa tässä tekstissä huomioon. Avainkysymys on niiden mm, pääsy pääomamarkkinoille ja hänen tarkistuksessaan liittyen kappaleeseen 18 hän ehdottaa, että Euroopan investointipankkiin perustettaisiin erityinen oma osastonsa, joka hoitaisi juuri pk-yritysten rahoitusta. Sitten kun puhutaan arvopaperistetuista tuotteista, niin Lajam haluaisi todeta, että arvopaperistaminen oli yksi merkittävä syy kriisille ja sitä pitäisi kyllä näin myös sitten tällaisena käsitellä. Hän haluaa varmistautua siitä, että tätä mietintöä ei voida käyttää sitten ikään kuin takaovena sille, että arvopaperistaminen jälleen pääsee merkittävämpään rooliin Euroopan markkinoille. Hän esittää tässä tarkistusta 19, jossa itse asiassa Euroopan parlamentti pyrkii ää, varmistamaan arvopaperistettujen tuotteiden korkean laadun ja turvallisuuden. Samoin Lajem haluaa parantaa läpinäkyvyyttä. Jälleen tässä itse asiassa korostaa Euroopan parlamentin kantaa siitä, että luotaisiin eurooppalainen luottoluokituslaitos tai vastaava toimiva taho. Lopuksi Lain haluaisi vielä nostaa esiin tarkistuksensa 131 kappaleeseen 26, jossa kyse on äh, tilinpitostandardeista, niiden huomioon ottamisesta – ja mm, yhteydestä talousmalliin, jotta ei syntyisi liikaa volatiliteettia markkinoille. Laajem toivoo, että hänen avullaan saadaan aikaan hyvä kompromissi varjoesittelijöiden kokouksissa ja hän toivoo, että Euroopan parlamentti saa parannettua tätä komission ehdotusta niin, että EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä saisi lisää tukea tästä asetuksesta. Kiitoksia. Kiitokset herra Kutas. Vihreistä herra Peset puhuu tällä kertaa Aikhautin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä puhun Pasekut kollegani puolesta. Hän haluaisi kertoa esittelijälle seuraavat viestit. Nämä tarkistukset, jotka ryhmämme on tehnyt, ovat sellaisia, että niillä pyritään vielä rikastuttamaan tätä Klintsin hyvää, hyvää mietintöä. Meillä on kolme linjaa tässä, jolle lähdimme näissä tarkistuksissa. Ensimmäinen niistä on sellainen, että otetaan ilmasto, ympäristö ja energiaulottuvuus mukaan tekstiin. Nämähän ovat sellaisia sektoreita, joihin investointeja pitkällä tähtäimellä tehdään. Ja tällaisia tarkistuksia me olemme tehneet erityisesti 129 ja 49. On hyvin tärkeää, että näihin analyyseihin otetaan mikro- ja makrotaloudelliset analyysit mukaan ja ne riskit, jotka tulevat eh, tällaisesta yliinvestoinneista ja sellaista investoinneista, jossa on liikaa hiilipäästöjä. Ne tuleva ovat täysin vastaan ilmastotavoitteita. No sitten toiset eh, tarkistukset, eh, joita olemme täällä tehneet, ne liittyvät säätelyyn. Tarkoituksena on pitkän aikavälin investointien helpottaminen ja se, että nämä ulkoiset kustannukset saadaan mukaan myös yleishyödyllisiin palveluihin. Me haluaisimme sella, eh, talouden kehittyvän suotuisasti Eh, siihen suuntaan, että voitaisiin tämä nettoarvo arvioida heti eh, näiden investointien arvo, eh, jotka, jotka on tehty julkiselle sektorille. Ja kolmannet tarkistukset ovat sellaisia, joissa pyritään kiinnittämään huomiota sekä esittelijän huom- huomiota, että varjoesittelyn huomiota tähän tarkistukseen 93 on kysymyksessä tasapaino eri tahojen välillä, mitä tehdään arvopaperistamisen suhteen pitkällä tähtäimellä. 87 tarkistuksessa puhutaan niistä siitä roolista, joissa e-, e-, eri tarkistuksilla ja toimilla on lähitulevaisuudessa. Muchísimas gracias, señor. Kiitokset, herra Beset. Ja ECRstä puheenvuoron äh, herra Kamal. Olkaa hyvä. It seems... Kiitos. Vaikuttaa siltä, että tänään vain Klins puhuu omasta puolestaan. Äh, kaikki muut puhuvat jonkun muun puolesta, niin minäkin. Minä olen tänään Vicky Ford. Monet teistä varmasti olette vettyneet siihen, että juuri minä korvan tässä viikin ja te, jotka tunnette Vikin, varmaan myös arvaatte, että hän on antanut minulle hyvin kattavat muistiinpanot evästykseksi. Viki, niin kuin muutkin täällä, haluaa kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ja niin kuin monet muutkin, Viki on huolissaan asetusehdotuksen vaikutuksesta reaalitalouteen pitkällä aikavälillä. Yksi hänen avaintarkistuksestaan on ehdotus uudelleen tarkastella tämän lainsäädännön vaikutuksia, ylipäätään lainsäädännön vaikutuksia mahdollisesti esimerkiksi tietty verokohtelu tai mahdollinen veroalennuskannustin kannustin saattaisi olla mahdollinen, jotta näin voitaisiin todella kannustaa lisäinvestointeihin. Yksi hyvä esimerkki tästä on tämä FTT-kysymys. Mehän hyvin kyllä voimme arvata, että FTT mukanaan tuomat kustannukset menevät ja sitten suoraan sijoittajien harteille kyllä. Samoin äh, Rova Ford haluaa välttää kaksinkertaista verotusta. Hän ei ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus on nyt paras tapa varmistaa se, että pitkän aikavälin äh, sijoituksiin eivät, äh, ei tällainen epäsopiva lainsäädäntö vaikuttaisi kielteisesti. Ja kyllä meidän täytyy tässä nyt olla rehellisiä, kun puhumme julkisista investoinneista, niin tämähän on tällainen eufemismi. Kyseessä ovat veronmaksajien rahat, valtion investoinnit vaikkapa infrastruktuuriin tai energiaan. Olkaamme raho- rehellisiä. Monilla jäsenvaltioilla ei tätä rahaa tällä hetkellä ole. Eli mukavaa on tietenkin puhua julkisista investoinneista, mutta mistä ihmeestä nämä rahat aiotaan ottaa? Tähän tarvittaisiin todellisia kannustimia ja sille, että saataisiin sijoittava ystävällinen ympäristö ja myös julkisen ja yksityisen kumppanuus todella toimimaan. Rova Ford pitää erittäin hyvinä monia tarkistuksia, muun muassa niitä, joissa halutaan tukea PK-yrityksiä tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa. Hyvin tiedämme, että yli, yli poliittiset puoluerajat tässä talossa halutaan kyllä pk-yrityksiä tukea. Mitä tulee tarkistukseen 25? Infrastruktuuriinvestoinnit, hänen mielestään tämä ei ole soveltava tapa toimia. Mehän tiedämme, mikä oli Euroopan parlamentin kanta CRD4, ja äh, mielestä, hänen mielestään tässä ollaan nyt epäjohdonmukaisia. Tiedän, että ne riskipainotteisista sijoituksista ja pankkimoduleista niiden suhteen esimerkiksi pääomavaatimusten kohdalla ollaan erimielisiä, mutta tämä on kyllä nyt yksi tärkeä kysymys. Sitten veroharmonisointi, se ei kuulu Euroopan unionille yhtään. Me emme ymmärrä, miten ihmeessä tämä ylipäätään kannustaisi pitkän aikavälin investointeja. Sitten joitain tarkistuksia vielä, mitkä Vicky Ford haluaisi mukaan. Ja tässä on todella vetoaa herra siinä, niin äh, hän haluaisi, että yksinkertaistaminen ja äh, mm, myös äh, konkurssiprosessin selventäminen olisi tärkeää, mutta ei konkurssilainsäädännön harmonisointi tähän välttämättä johtaisi. Ei. Ja sitten pienen sijoitusten ryhmittely suuremmiksi sijoituskokonaisuuksiksi olisi erittäin hyvää. Samoin sitten, eh, niin kuin monet muutkin, eh, Rova Ford haluaisi pilvirahoituksen mahdollistamisen ja sitten tuo arvopaperistaminen. Viki haluaisi johdonmukaisen lähestymistavan korkean tason arvopaperistamiseen. Kaikki olemme huolissamme tästä sanasta arvopaperistaminen. Sekin on jälleen tällainen taloudellinen tai rahoituksellinen eufemismi. Itse asiassa ei kyse ole välttämättä niinkään arvokkaista papereista, secure englanniksi, securities, joten hyvin useinhan nämä, nämä on arvioitu jopa kolmen A-arvoisiksi, vaikka sisältö oli pelkkää höttöä. Kyllä meidän täytyy näin ollen tästä kriisistä oppia oppia muun muassa se, että me edelleenkään ole, edelleenkään ole vielä täysin ymmärtäneet kaikkia arvopaperistamisen ongelmia ja vaaroja. Ne ihmiset, jotka ymmärsivät kaiken näköiset CDO ja CDS ja muut, joskus joutuivat käyttämään jopa puoli vuotta purkaakseen koko tällaisen arvopaperipaketin ja ymmärtääkseen todella, että mitä se sisältää. Joten kyllä tässä tarvittaisiin kunnollista toimintaa, mutta luonnollisesti kyllä arvoperistäminenkin voi olla pitkän aikavälin rahoitukselle hyvin tärkeää. Kiitokset herra Kamal. Hendel on, minä puhun vihreistä, mutta kysehän on Guesta tietenkin. Hendel on Guen varjoesittelijä, mutta täällä ei ketään Guesta ole. Joten nyt puheenvuoron saa sitten Rova Lyling. Präsident, ich möchte auch dem äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Klintsiä. Ja olenkin nähtävästi hänen lisäkseen ainoa täällä, joka puhuu omissa nimissään. Se varmaankin johtuu tästä, millä tavalla torstaina siinä on vaikea järjestää näitä kokouksia. Ja on todella ikävää, että ihmiset eivät ole paikalla ja toivon, että seuraavassa parlamentissa ryhmät huolehtivat siitä, että ihmiset ovat paikalla näissä tärkeissä valiokuntakokouksissa ja nimittävät jonkun tilalleen jos eivät pääse itse, mutta että ihmiset ymmärtäisivät, että myös torstaisin käydään töissä. Tavalliset kansalaiset käyvät viisi päivää viikossa verkossa töissä ja me vain neljä. Ja minua, min, olen todella pahoillani siitä. Tämä ei ole hyvä parlamentin imagolle. Haluaisin kuitenkin sanoa jotain tästä verotusongelmasta. Ikävä kyllä. Wolf Klintz ei ollut täällä, kun me puhuimme veroista edellisen mietinnön kohdalla. Minun täytyy jälleen kerran ottaa tämä esiin, koska minua harmittaa se, että jatkuvasti minun maatani syytetään veroparatiisiksi. Ja hän on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että se tapa, miten maat verottavat, on yhä vielä maiden oma toimivaltuus, eikä, emmekä me ole mikään federaalivaltio. Jos me olemme federalistinen valtio, ei minulla olisi mitään sitä vastaan, mutta ikävä kyllä näin pitkällä ei ole, ja jotkut eivät halua tätä ylipäätänsä. Mutta silloin nämä tarkistukset, jotka ovat tämän suuntaisia voitaisiin hyväksyä. Tai itse asiassa niitä ei edes silloin hyväksy, tarvittaisi ollenkaan, koska kaikki olisi silloin hoidossa jo. Mutta Maat ovat järjestäneet verotusjärjestelmänsä eri tavalla. Meillä Luxemburissa me ehkäpä olemme paratiisi arvonlisäveron kohdalta. Paratiisi kuluttajien eduksi ja niiden ihmisten eduksi, jotka tienaavat vähemmän sen vuoksi, että parasta sosiaalipolitiikkaa on alhainen arvonlisävero. Luxemburissa on enemmän äh, Luxemburgissa äh, on enemmän ostovoimaa, kun maksetaan elintarvikkeista vain esimerkiksi kolme prosenttia, kun esimerkiksi Tanskassa banaanit ja, ja äh, Jaguar molemmista maksetaan 25 prosenttia arvonlisäveroa. Ja ne maat, jotka näin tekevät, joilla on eri tavalla verotettu, että meitä syytetään veroparatiisiksi. No, mutta minä voisin sanoa, että me olemme veroparatiisi kuluttajille, mutta tämä nyt vain tälleen sulkeissa. Olen luonnollisesti samaa mieltä siitä, mitä varjoesittelijämme sanoi, mutta olen myös samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, nimittäin nimittäin, että me tarvitsemme luotettavat, pysyvät verotukselliset puitteet sekä avoimuutta äh, eri luottolaitoksille. Tämä toisi mukanaan jatkuvuutta ja myös vastustan äh, päällekkäistä verotusta samoin kuin päällekkäistä ei-verotusta. Se on myös hyvin tärkeää sen vuoksi, että on maita, joissa on kaksinkertainen ei-verotus liittyen esimerkiksi korkojen verotukseen ja veroviranomaisten väliseen yhteistyöhön. Monethan sanovat, että onhan tämä hienoa, minä asun Englannissa, mutta minulla on myös rahaa Saksassa, mutta minä en maksa minnekään veroja sen vuoksi, että informaatiota ei vaihdeta maiden kesken, mutta niissä maissa, joissa on vielä lähdevero vaikkakin väitetään veroparatiisiksi, mutta ne maat, joissa on lähdevero, niin siellä jokainen maksaa veronsa. Tämä nyt vain tällaisena kuriositeettina. Mutta olen samaa mieltä Wolf Klintzin kanssa siitä, että ei saa olla niin, että missään ei veroteta. Tämän minä nyt äh, halusin saada sanotuksi. Anteeksi, Wolf, huono saksani, mutta halusin nyt äh, sinun kielelläsi tehdä nämä huomiot. Ja olen siis täysin samaa mieltä kanssasi siitä, että meidän täytyy olla järkeviä ja että hylkäämme ne kaikkein älyttömimmät tarkistukset. Kiitokset rouva Lylinge tehän nyt olette yksi harvoista, joka täällä osaa useampia kieliä, kuten Saksa esimerkiksi. Ja ehkäpä voisin tässä vaiheessa nyt äh, vielä käyttää itsekin pienen puheenvuoron. Olen myös tehnyt tarkistuksia. Me olemme hyvin usein näinä viime kuukausina tässä valiokunnassa, valiokunnassa korostaneet äh, kilpailukyvyn ja kasvun merkitystä. Ja siksi on myös tunnustettava, että rahoitusmarkkinoiden sirpaloituminen jonka kaikki tietävät tosiasiaksi, vaikuttaa PK-yritysten rahoituksen hintaan. Näin PK-yritykset maksavat rahoituksestaan ei toimintansa pohjalta, vaan sijaintinsa on todella valitettavaa, että Euroopan unionissa rahoitusolosuhteet eivät ole kaikille samat. Tulisi olla niin, että kaikilla on samat mahdollisuudet saada rahoitusta. Tilanne on tällä hetkellä kestämätön ja erittäin epäreilu. No, joissain maissa, jopa omassa maassanikin on ponnisteltu kovasti talouden tasapainottamiseksi ja nyt ollaan jo elpymisen tiellä, mutta elpyminen voisi olla huomattavasti voimakkaampaa, jos PK-yritykset saisivat reiluin ehdoin rahoitusta, niin kuin muuallakin. Ja tämä mielestäni täytyy voida sanoa ääneen. Kun no, ajatellaan kansallisia ja monenvälisiä kehityspankkeja, pankkeja, niin niiden rooli voisi olla vielä huomattavasti parempi ja vahvempi kuin mitä se PK-yritysten rahoittamisessa tällä hetkellä on. Haluan myös puolestani kiittää esittelijä Klintsiä, jota, joka on tehnyt kovasti työtä ja jonka työtä kaikki kovasti arvostamme. Ja toivon todella, että herra Klints PK-yrityksien tilanteen voi entistä paremmin tekstissään ottaa huomioon, koska PK-yrityksistähän meidän taloutemme elpyminen pitkälti on kiinni. No niin, ja nyt puheenvuoron saa vielä lopuksi esittelijämme. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon sanottavaa. Kiitän kaikkia kollegoita heidän esittämistään huomioista. Ja Äh, niin kuin alussakin sanoin, niin ei tässä äh, mietinnössä mitään äh, perustavanlaatuisia erimielisyyksiä ole puolueen rajojen ylitsekään. Eli olen aivan varma siitä, että ensi viikolla Strasburgissa, kun lyömme viisat päivävarjastelijoiden kanssa yhteen, voimme saada aikaan oikein hyviä kompromissiehdotuksia. Ja näin voimme varmasti saada aikaan hyvän lopputuloksen. Kiitos. Eh, Kiitokset, herra Klints. Muistutan vielä tosiaan tästä toimitetaan äänestys sitten helmikuun jälkimmäisessä täysistunnossa. Por tanto, el punto 10 es otros asuntos, que no tenemos otros asuntos, y ahora a las 11 tenemos una reunión. Nyt joudumme keskeyttämään kokouksen hetkeksi. Kello 11 hän jatkamme sitten yhteiskokous lipevaliokunnan kanssa. 15 minuutin tauko. Kiitos.